Wznawiam posiedzenie. Hyvät naiset ja herrat, aivan ensiksi tiedotusasia evakuointiharjoituksen, joka toteutettiin tänään äänestysten aikana vuoksi. Ne äänestykset, joita ei saatu tänään toimitettua, toimitetaan huomenna keskiviikkona. Ja samoin äänestysselitykset on tilaisuus antaa huomenna niille varattuna ajankohtana. Kyseessä olivat tietyt keskeytetyt äänestykset ja todella jatkamme huomenna juuri siitä, mihin tänään jäimme. Eilisen kokouksen pöytäkirja on teille toimitettu. Onko siihen huomioita? Ei näytä olevan, joten pöytäkirja on näin hyväksytty. Ensimmäinen esityslistan kohta tänään iltapäivällä on kyselytunti komission puheenjohtajan osalta. Ja ensimmäisen kysymyksen esittäjä on Manfred Weber ja EPP-ryhmä. Olkaa hyvä. Puhemies, ensin voin todeta, että olemme selvinneet onneksi terve, terveenä tästä palohälytyksestä yli ja olemme päässeet takaisin tänne saliin. EPPn edustajana haluan esittää komission puheenjohtajalle kysymyksen, joka liittyy niihin kuviin, joita viime viikon, viikkojen aikana olemme saaneet Välimereltä. Monet ihmiset ovat panneet Afrikan oloja ja päätyneet matkalle Eurooppaan ja osa heistä on jäänyt matkan varrelle. Olemme nähneet kuvia haksirikkoutuneista kuolleista ihmisistä uutislähetyksissä. Tiedämme, että tämä on meille yhteinen eurooppalainen haaste. Meidän on pyrittävä vastaamaan tähän pakolaisten kurjuuden torjumisen haasteeseen. Pyytäisin komission puheenjohtajaa arvioimaan sitä, onko Frontexilla tarpeeksi resursseja reagoida paikalla, onko EUlla tällaisia resursseja ja onko meillä riittävä laillinen lainsäädännöllinen perusta tällaisiin toimiin. Ja kolmas kysymys, millaisia keskusteluja käydään näiden maahanmuuttajien lähtömaiden kanssa, esimerkiksi Tunisian ja vastaavien maiden kanssa, jotta voisimme yhdessä pyrkiä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Kiitos. Thank you very much. First of all, Mr. Weber. Kiitoksia. Niin, herra Weber, me kaikki pahoittelemme näitä hiljattaisia tapahtumia. Tehän tiedätte, että monia ihmishenkiä on menetetty. Ja olen samaa mieltä teidän kanssanne. Täytyy ryhtyä päättäväisempiin toimiin näissä kysymyksissä. Äh, heti annettiin 100 miljoonaa apu, humanitaarista apua, että tämä apu edelleenkin jatkuu näille maille. Frontex koordinoi reaktioita siihen, miten vastaan muuttovirtaa, mutta on erittäin tärkeää, että jäsenvaltioissa kolmasen maiden jatkossakin ovat yhteistyössä ja ponnistelut yhdessä. Enemmän pitää kuitenkin voida tehdä. Joten suora vastauksen teille, kyllä, me tarvitsemme enemmän resursseja Frontexille. Täytyy vahvistaa kiireellisesti Frontexia hyväksyneitä ehdotuksia tätä varten, ja me tarvitsemme myös jäsenvaltioita. Niiden pitää osoittaa poliittista tahtoa ja myös solidaarisuutta keskuudessaan, että antavat humanitaarista ja teknistä apua muille. Kuten tiedätte, EU-ssa sinällään meillä ei ole kaikkea näitä resursseja, joita tarvitsemme yhteistyöhön. Uh, thank you very much. we... Kiitos. Niin, vielä toinen kysymys, olkaa hyvä. Dankeschön für diese Einschätzungen. Wenn Puhemies, kiitoksia. Jos todetaan, että Frontexille tarvitaan lisää resursseja, niin minua kiinnostaa, että pitäisittekö oikeana sellaista teesiä, että valtiot tähän mennessä ovat antaneet liian vähän resursseja Frontexille. Meillähän on ollut tähän asti liian vähän valtioiden Frontexin käyttöön antamia voimavaroja ja tarvitsisimmeko sellaisia siis lisää. I think this is a debate ongoing. tätä keskustelua edelleenkin käydään. Tämä on yksi neuvoston käsittelemistä kysymyksistä. Tässä kuussa 23. 24. päivä tästä puhutaan ja uskon, että nyt ei vain jäsenvaltioiden pitäisi hyväksyä toimia, joilla pyritään vahvistamaan Frontexia, vaan mielestäni sekin on tärkeää, että on enemmän logistista varustelua, laivoja, Äh, lentokone, Tämä on välttämätöntä ja tätä, tähän meillä ei nyt ole varaa budjetistamme tällä kertaa. Ja tämän takia ta- poliittista tahtoa tarvitaan, niin sitä onkin, mutta ta- täytyy, täytyy saada aikaan koordinoitua toimintaa. Komissio on aloittanut tällaisen toiminnan jo. Komissaari Malmström työskentelee tämän asian parissa jäsenvaltioiden kanssa ja toivon, että neuvosto 23.4. tätä kuuta vahvistaa tämän pyrkimyksen samanaikaisesti. Tietysti tarvitsemme yhteistyötä kolmansen maiden kanssa. Minä itse vierailin Tunisiassa, puhun siellä pääministerin kanssa ja he lupasivat meille yhteistyötä. Ja he tekevätkin yhteistyötä. Itse asiassa nyt yritämme saada jonkinlaisia logistisia, käytännönläheisiä sopimuksia viranomaisten kanssa Tunisiassa ja omien virastojen kanssa. Kiitos. Niin nähtävästi palahdotuksen jälkeen kaikki jäsenet eivät ole palanneet saliin. Seuraavan kysymyksen saa esittää herra G. Verhofstadt. Kiitos todella näin, että jotkut kollegat edelleen ovat todella paloharjoituksissa. Näin taitaa olla. Parhaat kollegat, eilen komission jäsen Olli Rehn ilmoitti koko joukosta tärkeitä toimia komissiossa ensinnäkin pelastusmekanismin suhteen. Hän pyysi koko joukkoa muutoksia. Hän totesi, että on tarpeen tämän mekanismin voida joustavasti lainoittaa maita ja ää, myös olla sekundaarisilla markkinoilla. Ja todella hän lisäsi, että tämä täytyy voida tehdä myös swapsien, swapsien osalta myös AAA luokiteltujen obligaatioiden suhteen. Hän myös totesi, että komission tulisi alkaa tutkia mahdollisuutta euroobligaatioiden käyttöönottoon Vihdoin, näin ainakin minä toteaisin. Tässä sitä nyt ollaan. Joten kysyn teiltä, Barroso, onko tämä komission kanta? Ja toiseksi, niin anteeksi puhemies, jatkan vielä hetken. Toiseksi, kun tässä nyt aika painaa päälle, niin tuletteko ehdottamaan näitä muutoksia pelastusmekanismiin seuraavalle ää, huippukokoukselle kahden viikon kuluttua? I want to uh, all the niin haluan vahvistaa, että kaikki komission sen Reenin esittämät ideat saavat täyden, täyden tukeni. En siis toista sitä, mitä hän on sanonut aiheesta. Vakausmekanismin suhteen olemme nyt luomassa tätä mekanismia. Kuten tiedämme, hallitukset pääs, pääsevät tästä varsin pian sopuun ja toivon, että Eurooppa-neuvostossa saadaan aikaan poliittinen päätös, joka vahvistaa eurooppalaisen vakausmekanismin perustamisen. Eurojoukkovelkakirjojen suhteen tilanne on sellainen, että hyvin monta vuotta jo on eri tahoilta esitetty, että eurobondeja pitäisi olla tarjolla, mutta jäsenvaltiot eivät ole hyväksyneet tätä ajatusta. Komissio on, hyväksy, on esittänyt jonkinlaista velkojen vastavuoroisuutta, mutta sitä ei kovinkaan laajasti hyväksytty euroalueella. Pikkuhiljaa kuitenkin ollaan valmiita harkitsemaan eri vaihtoehtoja ja komissio aikookin sellaisia esittää. Eurojoukkovelkakirjat ovat meidän mielestämme olleet hyvä idea, sikäli kuin jäsenvaltiotkin niitä ryhtyvät tukemaan, mutta vielä emme ole tässä pisteessä ja meidän on keskityttävä nyt vakausmekanismiin ensisijaisesti. I, I the... Puheenjohtaja, Kreikan tai euron kriisi ei suinkaan ole voitettu, joten kyllä meidän tulee saada käyttöön uusia välineitä. Ja Reenin ehdotus äh, swap joka tulisi joidenkin maiden huonoista lainoista pienenä pakettina AAA-luokiteltuihin obligaatoihin, niin tätähän Ren on nyt ehdottanut ja joko nykyinen mekanismi tai joku tuleva mekanismi voisi tätä hallinnoida, mutta tärkeintä on, että meillä tällainen mekanismi on ja käsittääkseni ensimmäistä kertaa oli Ren ja komissio ovat ymmärtäneet, että tätä tietä tulee kulkea. Herra Verhofstadt, komissio toimii kollektiivisena hallintoelimenä. Se tunnette kannattavan Renin sanoja, mutta ette niinkään minun niin vaikka itse asiassa puhumme kyllä yhdellä suulla. Me kal- kan- kannatimme ja ehdotimme jo jonkin aikaa sitten tämän tyyppisiä markkinainterventioita, mutta jäsenvaltiot eivät niitä tukeneet. Voin siis vakuuttaa, että olemme samoilla linjoilla. Tässä olemme pyrkineet lisäämään markkinoiden interventioon enemmän, markkinainterventioihin enemmän joustomahdollisuuksia. Ja olemme tietysti valmiita harkitsemaan myös näitä eurojoukkovelkakirjalainoja, jos jäsenvaltiot antavat siihen mahdollisuuden. Sitten puheenjohtaja Sahadil. Speaking Czech. Puheenjohtaja puhun tsekin kieltä. Barroso, Puhemies, puheenjohtaja Barroso, niin kuin te tiedätte, minun ryhmäni koostuu ennen kaikkea oman ryhmänsä epäjäsenistä, eh, mutta me emme, tai euroalueesta, mutta me emme halua mitenkään, mitenkään että EU-alue epäonnistuisi. Markkinoimme liittyvät niin paljon toisiinsa, että emme tällaista voi toivoa. Ja kun olen hiukan sekalaisin tuntuu, tein seurantatilannetta ja tietoa, tietoakin tulee. Eurooppa-neuvosto sanoo jotakin, Euroopan keskuspankki äh, kommentoi toisella tavalla, kansainvälinen valuuttarahasto vahvistaa jonkun toisen syyn, joka on syynä tai ja niin edelleen. Minulla on sellainen tunne, että aina poliittiset kannat ylittävät taloudelliset argumentit, ikään kuin markkinat markkinat voitaisiin näin kohdella. Mitä tulee sitten velan uudelleenjärjestelyyn, minkälainen kanta komissio oikein tästä loppujen lopuksi on? Pidättekö te edelleenkin parempana sitä, että myönnetään aina korkeampia, suurempia summia loputtomasti kansantalouksiin, jotka ovat äärimmäisen vakavassa vaikeassa tilanteessa, tuota kuulun partaalla, vai aloitetaan aloittaako järki nyt vihdoinkin voittaa? Al- vaihdetaanko tässä pikkuhiljaa kantaa? Kiitos. So, uh, first of all... no, ensinnä, tehän tiedätte, että ongelmat, joita taloudellisesti on, euroalueella, eikä ole jotkut jäsenvaltiot ovat euroalueen ulkopuolella, ja silti nekin kuuluvat tähän maksutaseohjelmiin ja avustuksiin, mitä tulee euroalueeseen, niin kuin te sanoitte. Keskusteluja käydään edelleen jäsenvaltioiden kesken, neuvoston, komission, keskuspankin kesken, jotta saataisiin aikaan paras mahdollinen kattava reaktio. Kuten tiedätte, aina ei ole tällaisia asiantuntijasopimuksia siitä, miten tilanteessa rea- reagoidaan. Ja tämä työ on vielä kesken ja se jatkuu ja näin pitääkin tunnustaa, että nämä asiat ovat äärimmäisen monimutkaisia, vaikeita ja haasteen laajuus on uskomaton, ennen näkemätön ja se kyllä vaatii jonkun verran työstämistä ja lähentymistyöstä Siksi komissio varsin varovaisesti kommunikoi asioista, koska jotkut näistä kysymyksistä ovat varsin sen, äh, sensitiivisiä. Yksi asia on selvä, mikä on todennut, että velan järjestely ei ole mikään vaihtoehto tuskalliselle budjettikuurin palauttamiselle, johon kaikkien jäsenvaltioiden pitää ryhtyä, jos ne haluavat tietenkin korjata epätasapainotilojaan velan ja äh, tasapainotilanteen suhteen. Um, ähm, Mr. President no Sitten sitten puheenjohtaja Konbendit. Monsieur le Président, euh, Monsieur Barroso. Puhemies, puheenjohtaja Barroso, myönnän, että on totta, että aina ei ymmärrä EUn kantoja, ja tehän tästä tavallaan vastasittekin. Haluaisin ottaa esille kolme asiaa. Ensinnäkin velan uudelleenjärjestely. Mehän tiedämme kaikki, että jossain kohtaa tähän päädytään velan uudelleenjärjestelmä esimerkiksi Kreikassa yksinkertaisesti siitä syystä, että täytyy antaa Kreikan hallitukselle mahdollisuus uudelleen saada luottamusta, jotta Kreikan yhteiskunta, siihen pitää myös uudelleen järjestää, koska tällä hetkellä Kreikassa kukaan ei luota kehenkään ei pelkästään hallitukseen. Ja niin kauan kuin hallitus ei pysty antamaan minkäänlaista tulevaisuuden näkymää kansalle, joka ei ole vain tällaista säästötoimista ja vyönkiristämistä, niin se juuri ei pääse siihen, että voidaan vauhdittaa ja saada liikettä talouteen. Ja minä uskon, että kun komissiossa ja muualla pohditaan asiaa, niin pitäisi uudelleen palauttaa luottamusta kreikkalaiselle kansana. Se on tällainen ehdoton ennakkoedellytys, jonka kautta voidaan sitä ryhtyä toimiin. Ja tällä hetkellä, kun on tämä vyönkiristysvaihe, niin kukaan ei pohdi tätä yhteiskunnan tilaa ja tämän takia vaarassa tavalla kieltäydytään näkemästä faktoja. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, jos teille sopii. Veron kierto. Eikö EU voisi myös yrittää auttaa Kreikkaa veronkiertokysymyksen? Pankit Itävallassa, Luxemburgissa, Kyproksella ja Sveitsissä. Sieltä löytyy näitä tilejä. Miksi ei jäädytä näitä tilejä? Tai ainakin kyseenalaista tätä pankkisalaisuutta niin, että Kreikan hallitus sitten saisi tietää, mistä tämä veronkierto oikein syntyy ja on peräisin. Ja pyritäisiin tämä välttämään. Ja samanaikaisesti heitä ei auteta. Ja juuri meidän pankkimme täällä e- Euroopassa, jotka itse asiassa kätkevät tätä verotuloa tileillä. Sorry to remind. Puhuitte lähes kaksi minuuttia. Olen pahoillani, että joudun tästä teitä muistuttamaan. Puheaika on vähemmän. Euh, monsieur euh, Cohn-Bendit, bon, c'est vrai qu'il y a un problème d'évasion fiscale en Grèce. Anteeksi, niin todellakin tässä on kysymys veronkiosta, vaikka en usko, että tämä on äh, rakenteellinen äh, syy Kreikan ongelmiin. Ja tässä teemmekin työtä pankkisalaisuusta vastaan, koska te tiedätte, että kaikki jäsenvaltiot Sveitsin rinnalla maaliskuusta 2009 ovat valmiit soveltamaan standardeja, jossa todetaan, että ei voida kieltäytyä antamasta tietoja, jos jäsenvaltio pyytää jos sitä pyydetään. Tämä periaate on mukana komission direktiivissä koskien hallinnosta yhteistyötä verotuskysymyksissä ja se tuli voimaan 11. maaliskuuta 2011 ja sitä aletaan sovalta ikävä kyllä vasta ensimmäinen tammikuuta 2013. Näin ollen pankkisalaisuuskysymys ratkaistaan juridisesti Euroopassa, mutta eikä se voi estää tällaista tietojen vaihtoa, jos pyydetään verotustietoja ja uskon, että on kaikki syyt sille, että jo nyt tällä hetkellä hallitusten yhteistyön nimissä jäsenvaltiot antavat kaiken tarvittavan tiedon Kreikalle mahdollisista petoksista tai vero, veronkiertotapauksista. Sitten puheenjohtaja Biski. Te, puhu, te käytitte jo kaiken puheaikanne, bendit Olen tästä hyvin pahoillani, mutta näin se nyt vaan on. <laughs> okay, we'll receive. Well, please. No niin, ja sitten Biske. No, herra Barroso, minulla taas on ihan lyhyt kysymys. Olen iloinen siitä, että G8-kokouksessa käsiteltiin internettiä ja että oli tämä äh, internet G8-foorumi ennen G8. Äh, näin nämä vallankäyttäjät pohtivat myös internettiä. Voisitteko kertoa meille tästä hieman enemmän? Oliko tämä vain yksittäinen tapahtuma vai tuleeko äh, internet olemaan asialistalla jatkossakin? Äh, Sarkozy, Presidentti Sarkozy esitti loistavan ajatuksen, koska internet on globaali ilmiö. Mehän haluamme kaikki avointa internettiä. Olemme sitä mieltä, että tämä on loistava lisäys vapaudelle, tiedolle, mutta silti joskus on tällaista internetin väärinkäyttöä Esimerkiksi lapsia voidaan tätä kautta hyväksy, hyväksikäyttää myös rikollisuus hyväksyy tästä internetvapaudesta. Meillä oli varsin mielenkiintoisia keskusteluja joidenkin suurien aloitteentekijöiden kanssa internetkysymyksistä. Googlen johtaja herra Zuckerman ja Facebookin johtaja ovat myös mukana. Ja me keskustelimme siitä, miten voitaisiin sopivalla tavalla säännellä internet samalla, että säilyttäen kaikki tarvittava vapaus ja innovaatiopotentiaali, jota se tarjoaa. Ja sitten keskusteltiin ja saatiin vahvistuskin siitä, että jatkossa internetkysymys tulee estyslistalle G8-kokouksessa. Thank you. Yes. Olkaa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja, edelleen kuitenkin huomioni kiinnittyy tähän kysymykseen ja haluaisin vielä kysyä teiltä, olisitteko te valmis kertomaan meille jatkoneuvotteluista internetin suhteen, koska kyse on tulevaisuudelle hyvin tärkeästä kysymyksestä. Ei oikeastaan neuvotteluja käyty, vaan vaihdettiin mielipiteitä varsin yleisellä tasolla, jonkinlaista brainstorming-toimintaa. Sitten oli tällainen konferenssi, jonka nimenä oli E8. Se oli suuria osa sidosryhmien mukana, viranomaistahoja myös, ja se ei ollut, ne eivät kyllä minkälaisia neuvottelut ollut, en minä ainakaan näin tulkinut. Me kysyimme näiltä vastuutahoilta suuryrityksiltä internetkysymyksiä sitä, miten he näkevät alan tulevaisuuden ja toisaalta eri G8 jäsenet kertovat omista huolistaan, intresseistään ja miten me näemme internetkysymyksen kehityksen. Oikeastaan minkälaisia neuvotteluja ei kyllä käyty siitä, minkälaisia konkreettisia tuloksia mahdollisesti pitäisi saada. Nigel Farage. Kiitoksia ja sitten äh, puheenjohtaja Nigel Farage. Series of pantomime exchange. Barasu, olemme kuulleet nyt monenlaista keskustelua eurosta, joka toisessa vaiheessa on kuultu, että no nyt tarvitaankin näitä lisävakuuksia ja sitten seuraavana päivänä ei tarvittu. Ja eilen juuri, tai äskettäin kuulimme, että Kreikka tarvitsisi ja tänään kuulimme, että no ei tarvitsekaan. Mutta kysymykseni on vakavampi. Se, mitä vaikkapa Kreikassa tai Irlannissa tai Portugalissa nykyään tapahtuu, on todellinen velkakriisi – Ja kyseessä on Euroopan keskuspankin integriteetti. Ei voida yksinkertaisesti jatkaa niin, että ostetaan jatkuvasti lisää ja lisää omia roskalainoja. Parosu, hyväksyttekö sen, että EKPn finanssitilanne ja integriteetti on nyt vaaran alainen? En. En suinkaan hyväksy Minun mielestäni keskuspankki on erittäin uskottava, hyvin viisaasti ja älykkäästi toimiva toimielim ja EKPn riippumattomuutta kaikki euroalueen jäsenvaltiot kunnioittavat. Luonnollisesti tiedämme, että euroalueella on tiettyjä ongelmia, mutta niin kuin olen jo todennut, reiluuden nimissä on todettava, että ongelmia muuallakin kuin euroalueella. Te olette hyvin skeptinen ja teidän kommenttinne luonnollisesti liittyvät tähän, mutta kyllä ison, ison Britannian tilannekin on omanlaisensa. Ja kun me puhumme rahaliitosta, niin silloinhan tarvitaan myös integroituja toimi elimiä ja siksi yritämme vastata näihin ongelmiin nyt kokonaisvaltaisesti ja EKP on osa tätä pyrkimystä antaa vakautta euroalueelle. Juuri eilen Open Europe-niminen ajatushautomo ilmoitti joitakin lukuja aiheesta. EKPn käytössä olisi peräti 190 miljardia euroa Kreikan tukemiseen. Pitäisikö EK on sitten kat- vain katsella, kun sen varojen arvo putoaa peräti 4,25 prosenttiyksikköä prosenttia vai voisiko tässä todellakin tehdä jotain? Ja nyt kun Kreikassa on näin hankala tilanne, niin en tiedä voiko tähän kysymykseen valehtelematta vastata. Komissio on ollut hyvin johdonmukainen tiedotuspolitiikassaan. Me olemme tiedottaneet avoimesti kaikista tilanteista. Olemme rehellisesti alusta alkaen todenneet, että tämänhetkinen tilanne on hyvin vaikea. Emme me ole suinkaan väittäneet, että tilanne on jotenkin ruusuinen, mutta kun puhutaan EKPn uskottavuudesta, niin euroalueen rahoitusvakauden vuoksi ollaan valmiit tekemään hyvin paljon työtä, eikä Euroopan keskuspankin uskottavuus ole sen toimissaan mielestäni mitenkään kärsinyt. Se ajaa e- EU-alueen etua ja on tarjottava e, takuut, jotka Euroopan keskuspankki tarvitsee voidakseen toimia riippumattana keskuspankkina myös tulevaisuudessa. Euroopassa ja muualla on muita keskuspankkeja, jotka ovat huomattavasti haavoittuvaisemmassa ja vaikeammassa tilanteessa kuin EKP. Kansainvälisesti eh, Euroopan unionin keskuspankkeja kunnioitetaan kovasti. Kiitos sitten Ova Claire. President. Kiitoksia puhemies. EUsta on tullut yhä laajempi ja nyt kun olen Euroopan laajuisia puolueita, että tulee yhä syvempää yhteistyötä. Se ei kuitenkaan saa aikaan konsensusta, se on näkynyt useita kertoja. Saksan vastakkainen kanta Libyan suhteen ja Ranska ja Saksa ovat kiistelleet Schengenin sopimuksesta. Tämä todistaa tätä. Voisitko selittää minulle äänestäjille, niin miten on mahdollista saada aikaan yhteistä politiikkaa tärkeillä alueilla, kansallisissa suhteissa ja turvallisuuskysymyksissä ilman konsensusta, ellemme sitten luovu jäsenvaltion demokratian oikeuksista tai anna niille oikeutta pyrkiä itsenäisesti tähän. Kiitoksia. Suoraan sanottuna en nyt ymmärrä oikein tätä kysymystä siinä mielessä, että me todellakin olemme 27 demokraattisen valtion unioni. Yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olemme sopineet, että päätökset tehdään yksimielisesti. Jos jäsenvaltiot eivät yksimielisesti pääse sopuun, niin ei meillä silloin ole mahdollisuutta pakottaa erimielisiä jäsenvaltioita johonkin mielipiteeseen. Kunnioitamme siis paitsi unionin myös jäsenvaltioiden demokraattisia perusteita. Meidän intresseissämme Euroopan kansalaisten nimissä on se, että jäsenvaltiot toimivat yhdessä ulkoisissa asioissa – EU:ssa ei tällä hetkellä edes suurimmilla jäsenvaltioilla ole mahdollisuutta olla samalla tasolla keskustelemassa esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa. Ja EU kokonaisuutena puolestaan voi saada jotakin aikaan, joten toivon, että konsensusta saadaan aikaan paremmin myös ulkoisissa asioissa jäsenvaltioiden välillä. Additional question. Yeah. Lisäkysymys, olkaa hyvä. And um, the first thing I mentioned... Kiitoksia. Mainitsin tämän Euroopan laajuiset puolueet. Voitteko kertoa ja selittää minulle, miksi veronmaksaja se rahoittaa poliittisia puolueita millään tasolla? Ja ehkä voitte selittää myös, mi- mi- miten hyödyllisiä ne ovat EUn pyrkimyksellä. ajatellen. Sitten vielä yksi kysymys, se koskee Cathy Ashtonia. Minä panen merkille hänen pyrkimyksensä komission koko... Hän osallistuu varsin vähän komission kokouksiin. Onko Iso-Britannia kunnolla edustettuna oikeastaan siellä komissiossa? No, tässä on nyt kaksi kysymystä. Ensinnäkin Euroopan laajuiset puolueet, kuten tiedätte, on tunnustettu sopimuksessa tärkeinä tahoina ja sopimus on yksimielisesti hyväksytty jäsenvaltioiden toimesta. Siksi Euroopan laajuisia puolueita pitää myöskin tukea vastaavalla tavalla, koska niiden asema on tunnustettu. Kathy Ashtonin suhteen totean, että hän on paitsi komission varapuheenjohtaja, hän on myös korkea edustaja ja hänen työssään on hyvin haastava. Hänen on edustettava EUta hyvin paljon ja tähän liittyy paljon matkustamista paljon enemmän kuin muilla komission jäsenillä. Hän ei pysty olemaan valitettavasti paikalla kaikissa komission kokouksissa – mutta haluan vielä todeta, että komission jäsenet eivät edusta mitään tiettyjä valtioita, vaikkakin valtiot heidät nimeävät, vaan he edustavat Euroopan unionia. Ei meidän tehtävämme ole edustaa yksittäisiä maita ja juuri tähän koko toimintamme pohjaa pyrimme olemaan riippumattomia ja edustamaan eurooppalaisia etuja ja yhdistyneen kuningaskunnan edut on kyllä erittäin hyvin otettu huomioon komissiossa. Mr. President Martin Schulz. Kiitoksia. Ja sitten Martin Schulz. Kiitos puhemies. Pyydän anteeksi, kun myöhästyin täältä. Herra Barroso, haluaisin ottaa kanssani puheeksi tämän EUn vakavan tilanteen. Vuosi 2008 oli syvän pankkikriisin aika. Pankkikriisi johti vuonna 2009 vakavaan reaalitalouden kriisiin ja pankkien vajeiden kattaminen julkishallinnon varoin on vuonna 2010 johtanut julkistalouden vakavaan kriisiin. Ja tätä kriisiä puolestaan on pyritty hoitamaan varsinaisilla leikkausorgioilla, jotka ovat monissa eu maissa johtamassa hyvin dramaattisiin tilanteisiin. On olemassa vaara, että vuodet 2011 ja 2012 jo näkevät Euroopassa myös sosiaalisen kriisin, joka seuraa tätä pankki- ja talouskriisiä. Kysynkin, onko komissio valmis keskustelemaan meidän kanssamme yhdessä siitä, miten voimme ratkaista ihmisten sosiaaliturvan rahoitusvajeen, etenkin niissä EU-maissa, joita tämä kriisi koettelee kovimmin. Miten pystymme siis parantamaan rahoitusvajetta sosiaaliturvajärjestelmässä? Ja toinen kysymys. Olette valmis keskustelemaan eurojoukkovelkakirjalainoista, jotta pystymme esimerkiksi sijoittamaan teollisuuteen ja Voitteko vielä vahvistaa, että olette valmis tällaisiin toimiin? Tälläkin hetkellä herra Schulz-komissio on hyväksynyt suosituksia jokaiselle 27 jäsenvaltiolle. Sitten tässä on myös tällainen tiedonanto, jossa juuri esitellään juuri tämä huoli, jonka otitte esille, ja joka onkin todella merkittävä kysymys meille. Me tiedämme oikein hyvin, että säästöt, jotka nyt ovat välttämättömiä johtuen siitä, että pitää vähentää velkaa ja vajetta, niin se on äärimmäisen vaikea. Samalla me uskomme, että joka ikinen euro, joka nyt käytetään koronmaksuun, niin sitten se euro on pois sitten julkiselta terveydenhuollolta, turvallisuudelta, sosiaaliturvalta, terveydenhuolta. Se on todellisuutta. Siksi pitää nyt ponnistella ja vahvistaa budjettilannetta vakavissa, että saadaan aikaan tätä luottamusta ja samalla uudistetaan rakenteellista tilannetta, niitä voitetaan kilpailukyvyssä, mutta samalla suojellaan kaikkein haavoittuvaisempia väestönosia. Tervetuloa. pitämään tästä asiakirjasta, jonka tänään hyväksymme. Tässä on mukana juuri näitä kysymyksiä liittyvät työmarkkinoihin, miten houkutellaan enemmän ihmisiä työmarkkinoille, miten saadaan aikaan sosiaalinen ulottuvuus, joka otetaan huomioon kaikissa politiikoissamme. Ja jokaisessa maissa sitten katsotaan, minkälaista marginaalia on, että voidaan taata nämä tavoitteet, mutta uskon, että me jaamme kyllä nämä yhteiset tavoitteemme. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt äh, menettely puhujalistan ulkopuolelta. Olen pahoillani, mutta te puhuitte jo minuutin 52 sekuntia, joten lisäkysymykseen teillä ei enää ole aikaa. Juuri näin kävi herra Koon, Benditille ja herra Saadillekin. Eh, hekään eivät saaneet tilaisuutta esittää lisäkysymystä. Ja nyt todella menettely ilman puhujalistaa. Well, but we have... Kommentit eivät nyt kuuluneet tänne tulkeille. Puhemies jatkaa, että Säännöt ovat sääntöjä. Olen pahoillani. Sitten todella menettely ilman puhujallistaa G8 huippukokous. Äh, Marko Skurja. One minute. Grazie Presidente, in realtà io non volevo intervenire sul... Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan en halunnut puhua G8, vaan halusin esittää puheenjohtaja Barrosolle kysymyksen, joka liittyy kulttuuriin. Euroopan unionilla on koko joukko ohjelmia, jotka tukevat, kuten Comenius, Lifelong Learning, eli elinikäinen oppiminen ja muut ohjelmat, jotka tukevat esimerkiksi nuoria heidän ammatillisen uransa alkupuolella ja jotta he todella tunsisivat olemansa eurooppalaisia. Puhuja keskeytetään. Uh, well, uh... Kuulkaapa, meillä on tässä nyt aihe. Ja aihe on G8. Olkaa hyvä ja jatkakaa. Sì, grazie. Era, eh, si vede abbiamo avuto un errore di... No kyllä, voin tässä tosiaan jatkaa. Tässä taisi olla pieni viestintäongelma. Minä vain todella halusin kysyä, miten komissio suhtautuu näiden ohjelmien tulevaisuuteen, koska kulttuurivaliokunta pitää asiaa hyvin tärkeänä ja haluaa todella siksi kysyä, mitä komissio aikoo vuoden 2014 asti näiden ohjelmien osalta toimia. Tämä kyllä kiinnostaa unionin kansalaisia. Komissio on komissiolla on tärkeä kaikenlainen kulttuurinen vaihto minulle itselleni. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys ja olenkin jo tavannut joitakin toimijoita tällä saralla. Mitä me aiomme tehdä? On esittää tämän kuukauden lopussa ehdotuksia kaikista sektoreista mukaan lukien kulttuuri. Ja tietysti tulemme sen tekemään huomattaviakin ehdotuksia aiomme rationalisoida ja, ja välineitä, mutta silti taata kunnanhimon tason, erityisesti näissä ohjelmissa, jotka te mainitsitte. Nehän ovat tällaisia erittäin tärkeitä symbolimaisia ohjelmia jopa Euroopan kansalaisille, jotka ymmärtävät niihin liittyvät arvot. Uh, thank you. Kiitos. Sitten uh, rouva Sarah Ladford. Kiitos puhemies. Minä pidän kiinni tästä aiheesta. Puheenjohtaja Barroso, komissio hyväksyi eilen laajan korruption vastaisen toimipaketin ja se maksaa EUlle lähes koko budjetin verran 120 miljardia. Ja monet jäsenvaltiot ovat menestyneet huonosti Transparency Internationalin indeksissä. Millaisia korruption vastaisia toimia G8 kokouksessa käsiteltiin, sillä minä en onnistunut löytämään kuin tällaisen heikon viittauksen kehittyviin maihin tässä yhteyksissä ja mitään ei puhuttu siitä, miten rikkaissa maissa voitaisiin sitten hoitaa näitä oman takapihamme ongelmia korruption suhteessa. Puhuttiinko G8 ollenkaan korruptiosta ja lahjonnasta, etenkin kun yksi suurista jäsenmaista Venäjä on aivan indeksin päässä. Thank you. Itse asiassa korruptiosta keskusteltiin, kun meillä oli kokouksemme Afrikan johtajien kanssa, mutta todella G20-kokouksessa marraskuussa korruption torjunta on merkittävässä osassa asialistallamme. Kun joku on korruptoitunut, niin tarvitaan myös joku, joka hänelle maksaa. Ja meidän on tarkasteltava asia. Olemme puhuneet siitä Afrikan edustajien kanssa ja kerroin heille hyviä uutisia. Kerroin, että komissio aikoo avoimuuden suhteen ryhtyä aloitteisiin. Tämä voi olla jonkun mielestä hyvä tai huono esimerkki. Sellaiset tapaukset, joissa avoimuuden puute tekee tietyille hallinnoille helpoksi käyttää esimerkiksi kansallisia resurssejaan, kuten raaka-aineita, hyvin epäavoimella tavalla. Ja todella tältä kantilta asiaa jo viime kokouksessa me käsiteltiin. Kiitoksia sitten Peter van Dalen. Barroso, puhuitte tuossa juuri Euroopan keskuspankista ja totesitte, että Euroopan keskuspankki on riippumaton – EKP ei kuitenkaan ole tässä Kreikan kriisissä puolueeton. Se on valinnut puolensa. Se on kaupallinen pankki eh, ja se on ostanut kymmenillä miljardeilla heikkoja obligaatioita ja nyt eh, se vastustaa Kreikan velkojen uudelleenjärjestelyä. Minä kysyn teiltä, mitä te teette estääksenne sen, että EKP suo, mitä teette sen puolesta, että EKP suostuisi Kreikan velkojen uudelleenjärjestelyyn eikä vastustaisi sitä? EKP on riippumaton, näin voin sanoa, ei vain. Tämä tunnustaa myös perussopimuksen, joten juridinen sopimusperusteinen riippumattomuus on olemassa ja voin kertoa, että nyt seitsemän vuotta minulla on kokemusta tästä asiasta, kun olen varsin usein ollut yhteydessä EKP ja sen kanssa ja olen ollut läsnä EKPn puheenjohtajan kanssa monissa oli tilaisuuksissa. He eivät tarvitse meidän tukeamme vahvistaa riippumattomuutta. Tässä haluan teitä rauhoittaa. Mitä tulee sitten velan uudelleenjärjestelyyn? Kuten te tiedätte, on olemassa erilaisia vaihtoehtoja analyysien mukaisesti me pohdimme luonnollisesti kaikenlaista vaihtoehtoista keskustelua, mutta komission kanta oli jo varsin selvästi mainittu. Me uskomme, että velan uudelleenjärjestely ei ole vaihtoehto ponnisteluille, joihin jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä ja näin vahvistaa budjettitilannetta ja niin edelleen. Tämä on meidän kantamme johdonmukaisesti ja me pidämme tämän kantamme jatkossakin. Ilda Figueiredo. Kiitos sitten Ilda Figueiredo. Kiitos puhemies. Hyvä puheenjohtaja vielä tästä G8 aiheesta. Haluaisin tietää, hyvä komission puheenjohtaja, onko jälleen kerran lykätty finanssimarkkinoiden säätelykysymyksen ratkaisu, etenkin pääomavero, kysymys, veroparatiisien lopettaminen, johdannaiskeinottelu, jotka kaikki nämä ovat heikentäneet finanssimarkkinoiden uskottavuutta ja huolehtineet siitä, että siellä ei todellakaan toiminta läpinäkyvästi. Nyt sitten kun Portugali, Kreikka, Irlanta ovat Euroopassa tässä tilanteessa, missä ovat, ja niihin kohdistuvat toimet kohdistuvat etenkin kyseisten maiden työläisiin ja raskauttavat heitä. Ja ovat vahingollisia näiden maiden taloudelliselle kasvulle sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja tämä puolestaan entisestään lisää eriarvoisuutta. Ja nämä eivät todellakaan ole perussopimuksen mukaisia periaatteita. Edustaja Figueredo, ensinnäkin globaali talouskriisi. G20 on syntynyt nimenomaan maailmanlaajuisten talouskysymysten ratkomisfoorumiksi, ja siellä on käsitelty näitä kysymyksiä. Minä itsekin olen pystynyt G8-foorumilla ottamaan esille finanssitransaktioverokysymyksen. Ja tämä hän koskee myöskin kehitysapukysymystä. Pyrimme viemään tätä asiaa eteenpäin komissiossakin ja esittelemme joitakin ideoita aiheesta hyvin pian. Euroalueellakin on keskusteltu näistä esittämistäne kysymyksistä, tosin hiukan erilaisessa kontekstissa, mutta jos emme pysty saamaan näistä asioista sopua aikaan, niin emme pysty myöskään sosioekonomista etua edustamaan. Sarius Volski. Uh, Puheenjohtaja Barroso, G8 keskusteltiin sitoumuksista naapuruspolitiikalle Välimeren alueelle. Te itse EUn nimissä sidoitte 1,4 miljardia naapuruusalueelle. Se olisi saattanut olla, tai se oltaisiin saatettu ymmärtää Äh, jonka saapuna me kyllä ymmärrämme komission alkuisesta tiedonnosta, että alkuvaiheessa 1,150 oli idällä ja kaikki muu etelällä. Tässä on ristiriidassa sen symmetrian ja tasa-arvon periaatteen mukaista, jolla pitäisi kiinnittää huomiota molempiin alueisiin. Miten, selätätte, miten te oikein sitoudutte ja mihin ajatellen eteläistä Välimeren naapuruspolitiikkaa? Ja viittaan tähän summaan, jonka myönsitte. Frankly, uh... Antakaapa, kun puhun nyt rehellisesti. Ymmärrän, Sarjus Voski, ne huolenaiheet, joita teillä on itäisen kumppanuuden ja naapuruuden suhteen, mutta kaikkein tärkeintä ei tässä nyt varmaankaan ole se, että asetetaan Etelä ja Itä jotenkin kilpailuasemaan. Ei, tarvitsemme molempia. Meidän tulee auttaa molempia mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Ja naapuruuspolitiikkamme uudistuksen puitteissa teemme selväksi, ettemme näitä varoja ja eh, etelän ja idän välillä. Ei, vaan esimerkiksi itäisten kumppaniemme suhteen ne, jotka etenevät ja toteuttavat uudistuksia, saavat myös enemmän. Ne, jotka ansaitsevat enemmän, saavat enemmän. Eli meillä ei ole mitään äh, valmiita äh, summia maalle A tai B. Maan on osoitettava ansaitsevansa tukemme. Ja näin me luonnollisesti täytämme ovat omat sitoumuksemme niin itäisten kumppaniemme kohdalla, mikä on äärimmäisen tärkeää, kuin myös äh, eteläisten kumppaniemme suhteen. Kiitos sitten Rovander Kiitos puhemies kysymykseni linkittyy tavallaan näihin aikaisempiin. Puhuitte avusta, jota on myönnetty etenkin arabimaiden kansan nousumaille. Ja mainitsitte IMFn ja jäsenvaltioiden varat ja puhuitte avun ehdollisuudesta. Ja tähän minun kysymykseni pureutuu. Apua voidaan saada siis tietyin ehdoin, esimerkiksi kokoontumisvapaus, vapaat tiedotusvälineet, riippumaton oikeuslaitos. Tunnette varmasti nämä kriteerit. Myös armeija ja poliisia koskevia kriteerejä on, mutta minä haluaisin tietää, kuka varmistaa sen, että nämä kriteerit myös täyttyvät arabidemokratioissa. Tuleeko parlamentti pysymään ajan tasalla näistä asioista vai onko asia kokonaan neuvoston harkinnassa? Meidän ajatuksemme, ja toivon, että olette siitä yhtä mieltä, on se, niin, olen todellakin ylpeä, että juuri komissio toisen edustajan kanssa välittömästi esteli nopeasti tämän demokratiakumppanuusohjelmamme Pohjois-Afrikalle ja merinetäiselle puolelle. Ja myös kumppanita esitimme jaetusta kumppanuudesta. Ja nyt uskon, että neuvostossa tällä hetkellä tunnustetaankin, että juuri komissio on tätä asiaa eteenpäin vienyt ja komistusti vastaa parlamentille, joten voin vain kiittää parlamenttia kaikista toimista, joissa on ollut yhteistyössä, missä tässä kun ajatellaan, mitä jossakin arabimaissa, arabimaissa tapahtuu, se on tietysti merkittävä ei vain näille maille itselleen, vaan myös koko maailman demokratialle, islamilaisen maailman kehitykselle ja meille täällä Euroopassa. Ja kaikki, mitä voimme tehdä, jotta voimme ottaa mukaan ei pelkästään toimielimet, vaan myös yhteiskuntamme, jotta voidaan tukea tätä siirtymistä kohti demokratiaa naapurimaissamme, niin se on äärimmäisen merkittävä ja voin olla vain tyytyväinen parlamentin osoittamastakin mielenkiinnosta. Kiitos. Sitten Nikolaus Salavakos. Kiitos puhemies. Luin vuoden 2009 taloustietoja, joiden mukaan 58 miljardia dollaria oli kansainvälisen BKTn arvo. Samalla tässä puhutaan myös uusista dollareista, mutta me emme ole uusia äh, valuuttoja ottaneet käyttöön. Taloustieteilijät äh, eivät ole monistakaan asioista samaa mieltä, mutta yhdestä asiasta ovat. Tällä toisella kierroksella äh, lainat ovat erittäin kalliit, eikä myöskään voida liikkua kohti kunnollista makrotaloudellista tilannetta, koska maa on lamassa. Ja euroobligaatiot, puheenjohtaja, ovatko ne mielestänne mahdollinen keino saada aikaan Äh, muutoksia näissä valuutoissa, joista puhuin. Niin nyt meidän tulisi kyllä keskustella G8, äh, mutta ehkäpä nämä asiat jotenkin liittyvät toisiinsa. Puheenjohtaja Barroso. Niin itse asiassa näiden ihan piti olla tuossa keskustelumme ensimmäisessä osassa, mutta voin kyllä vastata arvon parlamentin jäsenille ja todeta, että komission kanta vuosien mittaan on ollut hyvin avoin ja myötätuntoinen eurojoukkovelkakirjoja kohtaan. Tämä oli itse asiassa minun ensimmäisiä ajatuksiani. Jäsenvaltiot vain eivät päässeet sopuun asiasta. Nyt jäsenvaltiot ovat sopineet eurooppalaisen vakausmekanismin perustamisesta, josta sitten kun se on pystyssä, tulee maailman ykkös finanssiinstituutio taloudellisessa vahvuudessa mitattuna. Ja meidän ei pidä nyt vähätellä näitä ponnistuksia. Me olemme valmiita keskustelemaan jäsenvaltioiden ja parlamentin kanssa eri vaihtoehdoista, joita näihin eurobondeihin liittyy. Edellyttäen tietysti, että jäsenvaltiotkin ovat valmiita harkitsemaan tätä mahdollisuutta. Ja sehän on aivan ratkaisevaa tässä. Kiitämme teitä siitä, että vastasitte tähän kysymykseen, joka nyt ei ehkä ihan suoraan liittynyt G8 kuitenkaan. Sitten äh, Andrew Browns minuutti. Thank you. Uh, the recent... Kiitos. Niin, haluttiin kertoa, että Egyptille ja Tunisille annettiin 40 miljardia äh, demokratian tukemiseksi. Haluttiin tukea maita, jotka liikkuvat paitsi kohti demokratiaa, kohti markkinataloutta. Ja todella myös äh, niin, että ne voivat vastata globaalistumisen haasteisiin. Itse asiassa kysehän oli siitä, että G8-maille haluttiin tehdä helpommaksi äh, käyttää hyväksi näitä maita ja tehdä voittoa. Joka tapauksessa demokraattisten äh, toimielinten tukeminen varmasti olisi aivan oikein, mutta se, että tuen vastaanottajien <laughs> tulee kertoa, eh, minkälaisia talousmalleja ne aikovat ottama, ottaa käyttöön, on, on kyllä aivan väärin. Emmehän me voi vaatia tiettyä talousmallia. Questions. Kiitoksia. Te kyllä luette erittäin nopeasti. Tulkauksessa oli tiettyjä ongelmia. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. Olen samaa mieltä tästä G8 valitsemasta näkökulmasta kannasta. On meidän yhteisen etumme mukaista, että sekä yhteiskunnat että taloudet ovat avoimia. Nämä maat ovat naapureitamme ja mielestäni paras tapa auttaa niitä on käydä kauppaa. Emme koskaan pysty syytämään sinne niin paljon rahaa kuin siellä tarvittaisiin, jos ne pysyvät suljettuina ulkomaille, ulkomaailmalle. Esimerkiksi Maghreb-maissa, kuten tiedämme, käydään hyvin vähän kauppaa näiden maiden kesken, Samalla siellä pyydetään, että me avaisimme markkinamme niille maille, mutta ne eivät käy keskenään kauppaa. Siksi meidän on sanottava, että kyllä, olemme valmiita tukemaan teitä, mutta teidän on myös avattava taloutemme ja yhtenäistettävä talouttanne. Ja äh, maiden poliittinen tilanne on hyvin kiinteästi linkittynyt niiden toimintaan maailman taloudessa. Esimerkiksi äh, Intia on maa, joka on maailmantalouden avautumisen kautta onnistunut saamaan hyötyä kansalleen. Sitten eh, herra Albertini. Presidente Barroso, la dichiarazione finale del... Kiitoksia puheenjohtaja Barroso. G8 huippukokouksen viimeinen julkilausuma koskien lähi toteaa, että neuvottelut ovat ainoa keino kohti kestävää globaalia konfliktin ratkaisua Israelin ja Palestinan viranomaisten pitää noudattaa tämänhetkistä sop- yhteistyösopimusta eikä ryhtyä yksipuolisiin toimiin, jotka voisivat estää edistystä ja uudistuksia. EU on tärkeä toimija G8. No, tukeeko sitä julkilausumaa? Oletteko te kertoneet palestinalaisen osapuolelle, joka suunnittelee yksipuolisia toimia syyskuussa YK yleiskokouksessa? Uh, regarding the... Mitä tulee Lähi-idän rauhanprosessiin, en muista kansainvälistä kokousta 30 vuoteen, jossa tätä asiaa ei olisi esille otettu. Ja me olemme toistaneet vaatimuksemme sille, että rauhanneuvottelut jatkuvat ja me kehotamme molempia osapuolia kunnollisiin neuvotteluihin saadaan aikaan ratkaisu lähi rauhanprosessissa. Me suosittelemme tätä uutta USA-näkemystä kohti puitesopimusta. Se on edespäin katsova estetä muusta, vaan kuitenkin eroja oli yksityiskohtien kohdalla näkemyksissä. Haluan puhua rehellisesti, on erilaisia lähestymistapoja G8-kumppaneiden kesken, mitä tulee Hamasin PLOn yhteistyöhön ja mitä tulee vuoden 67 rajoihin. Edelleen huolta ilmaistiin riskeistä, joita liittyy mahdolliseen poliittisen pyrkimykseen eh, pyrkiä saamaan yksipuolisesti tunnustaminen YK seuraavassa yleiskokouksessa. Ja voimme sanoa, että täällä Euroopassa toivon, meillä pitäisi olla asiasta yhteinen kanta. Ja tästä me nyt keskustelemme juuri jäsenvaltioiden kanssa. Adam Malika, Atou. Merci, euh, monsieur le président. Monsieur Bar- Kiitoksia puheenjohtaja. Barroso, G8 päätti myöntää 40 miljardia Tunisialla ja Egyptillä, niin kuin täällä on jo sanottu, kuitenkin EUn täytyy saada aikaan suurempaa avoimuutta, näkyvyyttä, seurattavuutta siis parempaa varojen hallinnointia näissä maissa. Nyt tarvitaankin sitä, että korostetaan neljä olennaista kysymystä. Ensinnäkin taataan demokraattinen luonne ja avoimuus, ehdoton avoimuus yhteistyössä, kehitysyhteistyössä. Ja toiseksi pitää varmistautua siitä, noudataan ihmisoikeussäännöstöjä ja lisätään kansalaisyhteiskunnan roolia ja mahdollisuuksia toimia ja saadaan aikaan hallin, apuhallinnon uudistaminen ja otetaan enemmän mukaan myös Euroopan parlamentin näihin kysymyksiin. Herra Barroso, EU täytyy taata se, että kohde, väestö saa näitä varoja käyttöönsä todellakin. Minkälaisiin konkreettisiin toimiin EU aikoo ryhtyä, että tässä, tämä asia varmistetaan? Madame euh, la députée, vous avez dit exactement ce que je... Niin, tässä on juuri saman, minkä minäkin ajattelen, niin voisi olla enempää samaa mieltä kanssani. Niin nyt me tulemme näin toimimaan. Toimimme eri välineiden kautta ja että varmistamme todellakin se, että sitoumukset, joihin kumppanimaan ovat tehneet, niistä pidetään myös kiinni ja ne sovelletaan. Käytännössä voin kertoa teille, että tietenkin komissio yksikköjensä kautta, mutta myös korkea edustaja joka muuten tulee nimeämään erityisedustajan tälle alueelle, niin hän tulee seuraamaan kaikkia näitä ohjelmia. Ja olemmekin sitä mieltä, että tämän tyyppisessä dialogissa ja sen kautta voimme juuri auttaa kyseisiä maita eri, voimme ottaa sieltä kansalaisyhteiskunnalta mukaan. Hirrattain itse vierailin Tunisiassa ja tapasin siellä ei vain hallituksen edustajia, vaan myös kansalaisyhteiskunnan jäseniä, naisjärjestöjä, AY-liikkeen edustajia ja näin missä määrin heistäkin on tärkeää meidän sitoumuksemme ei vain hallituksen kautta, vaan myös kansalaisyhteiskunnan kautta. Ja juuri niin kuin sanoin, Euroopan parlamentin sitoutuminen asiaan on äärimmäisen tärkeää tässä mielessä kun ajatellaan yhteyksiämme poliittisiin puolueisiin, jotka ovat siellä syntymässä näissä uusissa nuorisodemokratioissa. Komotsakos. No, sitten Jorkus Komotsakos, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. G8-kokouksessa keskusteltiin maailmanlaajuisesta taloudesta ja sovittiin ponnisteluista julkisten menojen kestävöittämiseksi ja myös työttömyyden torjumiseksi. Näin äh, yhteiskuntiemme ja kansalaistemme puolesta. Katsotaanpa nyt äh, Kreikan tilannetta. Viime aikoina kymmenet tuhannet kansalaiset ovat osoittaneet mieltään kaduilla, toreilla, parlamentin ulkopuolella. He ovat epätoivoisia. He pyytävät tulevaisuuden näkymiä ja mahdollisuuksia ja varmasti puheenjohtaja olette samaa mieltä siitä, että mitkään toimet eivät voi olla tehokkaita, jos niillä ei ole kansan tukea. Ja tällä hetkellä ää, ollaan menossa kohti sellaista vyön kiristämistä, joka johtaa järkyttävän lopputulokseen ja vararikkoon. Ihmiset rauhanomaisesti ja arvokkaasti pyytävät valoisampaa tulevaisuutta lapsilleen ja perheilleen. Kiitos. Haluan ensinnäkin ilmaista solidaarisuuteni näitä ihmisiä kohtaan ja tunnen myötätuntoa Kreikan vaikeuksia kohtaan. Uskon kuitenkin, että sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla niin hallituksessa kuin oppositiossakin poliittisten johtajien on osoitettava kansalle ja maalle, mitä niiden on tehtävä. Ilman verotuksellista konsolidoitumista ja ilman talousreformeja Kreikka ei pääse kriisistä ulos. Jos joku väittää päinvastaista, valehtelee Kreikan kansalle. Minä vetoan Kreikan johtajiin, että selittäkää rehellisesti Kreikan kansalle, millaisia vaikeita valintoja maalla on edessään. Me tuemme Kreikkaa. Minä olin ehdottamassa neuvostossa Kreikan äh, lainojen korkojen alentamista. Mutta samalla meidän on oltava rehellisiä ja todettava, että Kreikan on tehtävä oma osansa, sillä ei. Maa voi jatkuvasti elää näin korkean velkataakan alla. Ja tämä on se rehellinen viesti, jota Kreikan hallituksen ja opposition ja meidän EU:ssa on vietävä eteenpäin, jos todella haluamme auttaa Kreikkaa. Ja viimeinen kysymys John Bafton. Uh, President Barroso. Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja Barroso, olen tyytyväinen, että otitte esille G8 ongelmat euroalueella minun mielestäni. Tämä on kriisi, me kaikki tiedämme, että tämän olevan kriisin, mutta niin kuin aikaisemmin puhuja sanoi, monet jäsenvaltiot Ja esimerkiksi Madissa hiljattain protestoitiin kaduilla, samoin Lissabonissakin kaikista paikoista protestoitiin samaattisesti nähdään myös Kreikassa. Eikö nyt ole aika, herra Barroso, että te todellakin nousette ylös ja kerrotte totuuden. Ja sanotte, että on vaihtoehto. Näiden maiden pitäisi sallia jättää euroalue. Se on ainoa tie ulos minun mielestäni. Kiitos. Ähm. Minä kunnioitan suuresti kaikkia demokraattisia jäsenvaltioita. Minun ei tule niille kertoa, mitä niiden pitäisi tehdä tässä asiassa. Mutta me luonnollisesti tiedämme, että Kreikalla ei ole aikomustakaan luopua eurosta Kreikan viranomaiset, hallitus ja myös pääoppositiopuolueet ovat tehneet hyvin selväksi, etteivät ne halua euroaluetta jättää. Joten äh, niin teidän maanne ei edes ole euroalueessa, me kunnioitamme sitä, mutta Kreikka on hyvin sitoutunut Eurooppa-hankkeeseen. Nyt maa on vaikeuksissa ja pyrimme sitä tukemaan. Mutta älkää nyt äh, euroasioissa äh, toimiko ideologianne pohjalta yksinomaan. On maita, jotka ovat euron ulkopuolella, joilla on vastaavia ongelmia. Islanti esimerkiksi. Islanti meni vararikkoon. Puhutaan suoraan, vaikka se ei ole euron euroalueen jäsen. Se oli ennen rahoituskriisiä yksi maailman rikkaimpia maita per capita laskettuna. Ja Euroopan unionissa on maita, joilla on vastaavia ongelmia koska menot ovat hyvin korkealla tasolla. Ei euro ole ongelma. Korkea velkataakka tai ää, vaje ovat ne todelliset ongelmat. Kiitoksia. Kiitos siitä, että vietätte tämän tunnin kanssamme. Vastasitte meille välillä hyvin vaikeisiinkin kysymyksiin. Kiitos teille kaikille. Keskustelu päättyy. Thank you.